Paljon kiitoksia. Ennen kuin päätämme kokouksen vielä ilmoituksen. Alderyhmät on tullut pyyntö nimentää Vincent Viine budjetinvalvontavaliokunnan jäseneksi Jon Maria Ugias myöskin. Ja hänet kuljetus- ja turismi valiokunta ja hän siellä korvaa Vincenzo Jovinen. Jos ei kukaan vastusta tätä, niin tämä on hyväksytty sitten tämä muutos näihin valiokuntiin. Tämän kokouksen